hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestysselitykseen. Alamme Manilov mietinnöstä ja edustaja Nekhoff yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tuin tätä mietintöä liittyen parempiin palveluihin ja taitoihin – koska mietinnössä käsitellään kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin näitä dokumentteja käyttävät koulutetut ihmiset, mutta eivät vähemmän koulutetut ihmiset. Ja meidän täytyy tehdä näistä asioita, jotka ovat kaikkien saatavilla, riippumatta sosiaalisesta asemasta kaikilla pitäisi olla pääsy harjoittelupaikkoihin. Ja toinen tärkeä elementti on se, että kaikkien pitäisi tietää, kuinka tärkeää on kirjata kokemusta. Ja se voi tapahtua harjoittelupaikoissa tai työpaikoilla ja on vastaa maisterin tutkintoa ja tämä uusi... Kiito, kiitokset. Ja herra Jamanski, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä äänestin tämän puolesta. Niin, rouva puhemies, aloitin tai siis ähm, tuin tätä mietintöä. Mietintö on hyvin tärkeä, koska me tarvitsemme online-perustan, äh, jotta voimme vahvistaa EUn resursseja taitojen ja pätevyyksien kohdalla. Tämän järjestelmän uuden aikaistamisella kaikki kansalaiset kykenevät käyttämään äh, tätä ja hyödyntämään näitä resursseja. Tämä uusi väline yksinkertaistaa ammattilaisten liikkuvuutta Euroopassa. Ja tässä kuitenkin suojellaan henkilötietoja ja huomioidaan myös esimerkiksi vammaiset. On tärkeää, että kansalaisten on help- kansalaisilla on helposti käytettäviä välineitä osoittaakseen parhaalla tavalla osaamisensa. Kiitos sitten edustaja Keli. Kiitoksia äänestin tämän mietinnön puolesta on hyvä lisätä avoimuutta taidossa ja tutkinnossa kautta Euroopan. Tämä on tärkeä aloite alalla, mitä tulee ammattikokemukseen ja tutkintoihin. Tämä mietintö on huomattava askel sitä kohtaan, että käytämme näitä puitteita mahdollisimman hyvin hyödyttäen kaikkia EU-kansalaisia Euroopan tarkistus on tuonut monia etuja mukana. Näin voidaan ottaa mukaan epäviralliset taidot, uudet taidot, kuten digitalisaation vaatimat sellaiset. Tätä kautta kansalaiset voivat käyttää verkkopalveluita ja voidaan myös arvioida taitoja. Tämä on todella loistava mietintö ja toivottavasti se menee läpi. Kiitoksia. Kelly, we move to the Kiitokset edustaja Kelistä Lämmäsurin äh, mietintö. Äh, Sahri yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Kävin läpi tämän mietinnön ja olin aika huvittunut. Siellä oli mielenkiintoisia asioita, esimerkiksi EUn nuorisorkesteri. No en vastusta nuoria muusikoita, mutta kun luen, että orkesteri, jota johtaa sitten – Euroopan parlamentti ja vuonna 2014 orkesteri ei täyttänyt rahoituskriteereitä ja sitten se loppasi Junckeria. Juncker otti tämän asian sitten esille ja se nyt sitten saakin suoraa rahoitusta 600 000 euroa vuodessa. Eli se kyllä saa minut nauramaan. Eli millaisia omituisia hankkeita liittyy tähän luovaan Eurooppaan? tämä on pikemminkin luova Juncker kuin luova Eurooppa. Eli en oikein usko, kannattaako tätä tukea, joten siksi äänestin tätä vastaan. Kiitos kollegat. Ihan vain kaiken selventämiseksi. Te puhuitte tästä Luova Eurooppa-ohjelmasta. Kyllä, kyllä, kyllä. Tämä oli selvä. <laughs> selvä. Seuraavaksi herra Jambalski. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä tuin tätä mietintöä, koska tässä luodaan elin, joka kykenee rahoittamaan toimintaa. Meidän tulee taata sen hyvä toiminta. Meidän ei tule unohtaa, että tämä elin perustettiin jo vuonna 1976 sen jälkeen, kun EUn kulttuuripolitiikkaa muutettiin. Ja rahoitusta voi saada Luova Eurooppa-ohjelman kautta. Alku oli hyvin vaikea. Rahoituksen löydyttyä voimme nyt taata jatkuvuuden ja varmistaa kulttuurista monimuotoisuutta. Kiitos. Kelly. Kiitoksia sitten edustaja Kelly. Kiitoksia puhemies on hyvä parantaa nuorisoorkesterin asemaa ja varmistaa sen toiminta pitkään tulevaisuuteen. Nuoriso-orkesteria on tuettu tästä ohjelmasta useissa yhteyksissä. On aivan välttämätöntä luomme oikeudellisesti avoimen ratkaisun, että voimme varmistaa kestävän tuen orkesterille pidemmällä aikavälillä. Se on koonnut yhteen muusikkoja eri EU-maista koulutusta annetaan nuorille muusikoille ja heillä on monia esiintymismahdollisuuksia festivaaleilla EU-ssa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tämä on hieno tapa opettaa ammattimaisuutta nuorille, antaa tarvittavat taidot kulttuurisella ja luovalla sektorilla. Tämä on tehnyt yhteistyötä tärkeiden orkesterien kanssa ympäri maailmaa on on hienoa, että voi, täytyy antaa nuorille muusikoille oikeus, mahdollisuus näyttää taitojaan ja soittaa myös Pyhän Patrikin päivän juhlallisuuksien yhteydessä. Niin, no, hienosti sanottu, kiitos. Ja Sitten seuraavaksi Lammasuurin mietintö. Herra Sahradil, yksi minuutti. Pani předsedající, já samozřejmě uznávám nutno. Kiitos puhemies. No tietysti katson, että meidän täytyy torjua veroparatiiseja, mutta mikä on veroparatiisi. Se ei voi olla maa, joka itsenäisesti on esimerkiksi hallituksen tai parlamentin tasolla päättänyt, että siellä on alemmat verot kuin muualla EU:ssa. Verokilpailu on mielestäni tervettä. Se on erittäin tärkeää EUn jäsenvaltioiden kannalta. Eli tällaiset pyrkimykset luoda yhteisiä veropohjia. Mielestäni tässä nyt puututaan jäsenvaltioiden verotuksen autonomiaan. Tämä on vain alkua ja sitten veropohjasta siirrytään sitten suoriin veropohjiin jo. Tästä syystä en voinut tukea tätä. Tämä on Pandoran lipas ja mielestäni se on tämän hyvin vaarallista. Kiitoksia. Seuraava on Tangin mietintö. Edustaja Anneman, olkaa hyvä. Mikrofoni. Kiitos eh, puhemies. Euroopan unioni vetää nyt itsellensä eh, yhtiöverotusta Belgiassa. Me olemme jo vuosikymmeniä tunteneet eh, sen tien, että olemme saaneet enemmän autonomiaa Flanderille ja tällainen Flaami-liike, joka on päättänyt jota hallitus on yrittänyt lopettaa. Mutta ihan viime vuosiin asti tärkeintä on kuitenkin ollut tämä verotuksellinen autonomia. Se on ollut hyvin helppoa, koska verotuksellisella itsenäisyydellä Flandere kykenee hoitamaan ja takaamaan Flanderin kansalle ja väestölle parempaa elintasoa ja vointia. Ja nyt me näemme, että tämä toimivaltuus katoaa Eurooppaan. Ja tämä on mielestäni skandaali eikä ollenkaan hyvä kehityskulku. Meidän täytyy löytää toisenlainen ratkaisu näihin ongelmiin ja toivon todellakin, että tämä saataisiin lopetettua mahdollisimman pian. Sitten Viotin mietintö, edustaja Nekov. Puhemies, kollegat, minä tuin mietintöä yleistä suuntaviivoista, kun valmistellaan ensi vuoden talousarviota, koska uskon vakaasti, että kun neuvosto ehdottaa uusia poliittisia painopisteitä, nämä prioriteet pitää rahoittaa uudella, uusilla maksusitoumuksilla, jos haluamme keskittyä nuorten ihmisten potentiaalin ja sitten kun teemme näiden ohjelmien parissa työtä, niin silloin tarjotaan riittävä tuki kyseisille ohjelmille. Jokainen uusi aloite kuitenkin näyttää siltä, että niitä, sitä rahoitetaan leikkauksilla, joita tehdään muista ohjelmista jotka myös koskevat nuoria. Ja nämä ohjelmat kuitenkin ovat osoittaneet jo arvonsa. Uskon vakaasti, että meidän pitää tukea nuoria eurooppalaisia eri ohjelmien kautta, mutta tämän ei pitäisi tapahtua Erasmus Plusan kustannuksessa on yksi kaikkein parhaimpia koulutusalan ohjelmia. Ja sitten siirrymme Syyrian tilanteeseen. Edustaja Mamikins. Kiitos. Syyrian konflikti on kaikkein hirvittävin katastrofi, joka tällä hetkellä on olemassa. Tämä on kriittistä ei pelkästään Syyrialle, vaan lähi vaan myöskin Euroopalle ja maailman turvallisuusrakenteille. Kun teemme päätöksen Syyriasta, me vaikutamme hyvin hauraaseen alueelliseen tilanteeseen, joka määrittelee tulevaisuuden turvallisuuden. Tästä syystä äänestin päätöslausamaa vastaan. Tässä sanamuodossa EU on sivuraiteilla eikä ole osa ratkaisua. Meidän täytyy miettiä, millaisia tuloksia voidaan saada, jos otetaan käyttöön näitä rajoittavia toimia Syyriaa kohtaan. Voimmeko todellakin todeta, että tämä on monen välistä toimintaa, jos suljetaan esimerkiksi Iran ja Venäjä pois. Ja tästä syystä äänestettiin tätä tekstiä vastaan. Kiitos. Ja koska me emme äänestäneet yritysten yhteiskuntavastuusta, niin silloin meidän ei myöskään tule kuulla äänestysselitystä siitä. Eli päätämme istunnon tähän asti ja keskeytämme sen kello 15 asti. Hyvää lounastuntia kaikille.